Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Επιτροπής. No niin, ensimmäiseksi komission alustus työllistävä, tai komission julkilausuma työllistävää elpymistä koskevasta tavoitteesta. Komission nimissä puhuu komission jäsen Andor. Olkaapa hyvä. Arvoisa puhemies ja arvoisat jäsenet, vakaa järjestelmän ratkaisu on löydettävä finanssi- ja talouskriisiin ja sitä käsitteleviin lakeihin, koska liian korkea työttömyys on tällä hetkellä 10,3 prosentissa 20 EU-valtiossa. 90-luvun jälkeen näin korkeita lukuja ei ole nähty, mutta euroalueella se on vielä korkeampi. Siellä tavoitellaan 11 prosenttia työvoimasta. Todellisia ratkaisuja Euroopan kriisiin on etsittävä työllistävästä elpymisestä huhtikuussa esitelty komission paketti osoittaa, kuinka työllisyyspolitiikka voi osoittaa, että työpaikkojen luominen ohjaa ja parantaa taloutta. EUn taloushallintaa on tarkoitus vahvistaa koordinoimalla työllisyyspolitiikkoja politiikkoja jäsenvaltioiden välillä. Parlamentin tukea tarvitaan näissä molemmissa asioissa. Komission paketissa pyritään uudelleen suuntaamaan eurooppalaista työllisyyspolitiikkaa kolmella päälinjalla. Ensinnäkin tuemme työpaikkojen luomistoimenpiteitä kautta talouden. Vihreä talous, IT-talous ja terveys, terveydenhuoltopalvelut ovat kolme alaa, jotka voivat luoda eniten työmahdollisuuksia ja joita varten tarvitaan yksityiskohtainen toimintasuunnitelma ja sellainen esitelläänkin. Me ehdotamme konkreettisia interventioita työpaikkojen luomiseksi esimerkiksi korkeampia tukia ja verottamisen siirtäminen työstä ympäristöön ja itsensä työllistämistä ja uusia yrityksiä ja myöskin sosiaalista taloutta on tuettava. Toiseksi työmarkkinat on saatava dynaamisiksi investoimalla sääntöihin ja poistamalla työntekijöiden liikkuvuuden esteet. Meidän täytyy varmistaa työmarkkinoiden siirtymät varmistamalla, että siirtymiset kannattavat. Työ ei aina kohta tekijänsä ja sen takia täytyy investoida taitojen kehittämiseen uusien työkalujen ja seurannan avulla EU-tasolla. Komissio haluaa sitoutua myöskin edistämään liikkuvuutta vaikkapa eläkkeiden siirtojärjestelmän avulla. Tämä, tämän hetken EURES-järjestelmä on tarkoitus muuttaa oikeaksi ihan todelliseksi EUn työnhakuvälineeksi Euroopan laajuisesti. Kolmanneksi paketilla pyritään vahvistamaan EUn tasoista hallintaa työpolitiikan alalla, työllisyyspolitiikan alalla seurannan kautta niin, että työllisyys ja sosiaaliset huolenaiheet eivät jää taloudellisten huolenaiheiden jalkoihin. Pyrimme myöskin sisällyttämään työmarkkinaosapuolet sekä suunnitteluun että seurantaan EU-tasolla. Paketissa määritetään myös selkeämpi yhteys jäsenvaltioiden työmarkkinauudistusten ja EU-rahoitusvälineiden investointien välillä ja erityisesti viittaan sosiaalirahastoon tuki paketille on kriittistä, jotta se saadaan aikaiseksi täältä parlamentista. Sillä saadaan lisää nostetta poliittisella tasolla, jotta saataisiin aikaiseksi Euroopan kasvupaketin kulmakivet. Ja odotan innolla tästä asiasta käytävää keskustelua. Kiitos. Seuraavaksi ryhmien edustajat, EPPn edustaja Edustaja Öri, kaksi minuuttia, olkaapa hyvä. Kiitos, herra puhemies. Arvoisa komission jäsen, vähän aikaa sitten komissio julkaisi ehdotuksen työllistävästä elpymisestä. EPP ryhmä suhtautuu myönteisesti tähän lainsäädäntöpakettiin. Tuomme näitä aloitteita, aivan kuten työllisyysvaliokunnassakin teimme, kun julkaisimme ensireaktiomme tästä komission uudesta ehdotuksesta. Kollegani nostavat esille varmasti tärkeitä elementtejä. Minäkin aion niin tehdä. Ensiksi minusta on hyvä, että tässä on valittu realistinen lähestymistapa. Onnittelut siitä. Valitettavasti olemme samoilla linjoilla huoltenne suhteen. Nuorisotyöttömyys on todella vakava ongelma, samoin ylipäätään työttömyys. Ja valitettavasti täytyy todeta, että jäsenvaltioiden uudistusohjelmien arviointi on osoittanut, että tähän mennessä ilmoitetut toimenpiteet eivät ole riittäviä. Ne eivät vielä takaa sitä, että Eurooppa 2020 strategia toteutuu. On hyvä, että komissio on näillä aloilla ehdottanut myös keskipitkän tähtäimen strategiaa, jotta päästään takaisin oikeille urille. Komissio on mielestäni asettanut hyvät prioriteetit vihreän talouden, ICT-alan ja terveydenhoitoalan kohdalla. Ja on hyvä, että työntekoa rasittava verotus on mielestäni sellainen asia, jota pitäisi alentaa, hyvä niin, ja myös eläkkeiden siirrettävyyssäädökset pitäisi hyväksyä mahdollisimman nopeasti, jotta liikkuvuudesta pidetään kiinni ja myös Romanian ja Bulgarian kansalaisiin kohdistetut liikkuvuusrajoitteet tulisi poistaa mahdollisimman nopeasti ja näissä ehdotuksissa ne viittaatte moniin tärkeisiin asioihin, joten kiitän teitä komissaari lämpimästi tästä aloitteesta. Kiitos. Hyvät kollegat, muistuttaisin teitä kaikkia siitä, että teidän täytyy pitää erittäin tiukasti kiinni puheajoista, koska meidän esityslistamme on erittäin täysi. Ja me olemme nyt jo muutenkin jäljessä siitä. Seuraavaksi SD-ryhmän nimissä edustaja Beres, olkaa hyvä. Kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, Euroopan parlamentti on halunnut organ järjestää tämän keskustelun työllisyyspaketin tiimoilta, jonka te olette komissiossa laatineet. Ja on tärkeää puhua siitä nyt täällä täysistunnossa hetkellä, jolloin Euroopan neuvosto tulee potentiaalisesti luomaan jonkinlaisen kasvualoitteen tässä kasvualoitteessa meidän mielestämme teidän äänenne, se joka sanoo, että tämän kasvun täytyy luoda työpaikkoja, tämän äänen täytyy kuulua selvästi ja siksi me järjestämme tänään tämän keskustelun täällä. Kun me katsomme Euroopan kansalaisten odotuksia, kun työttömyysluvut ovat historiallisen korkealla. Eh, ei eh, pidä niinkään vakauttaa rahoitusmarkkinoita, vaan luoda työllisyyttä ja tähän odotukseen meidän on erityisesti vastattava, aivan erityisesti kaikkein nuorimpien työnhakijoiden kohdalla. Me olemme nyt sellaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, joka kovenee päivä päivältä. E, miten voimme välttää sen, että Euroopassa on kadotettu sukupolvi kuusi miljoonaa nuorta, tai miljoonat nuoret ovat e, työttömiä ja näyttää siltä, että tilanne tuskin paranee vuoden 2016 kansainvälisen työjärjestön mukaan komissionkin mukaan tarvitaan aikaa ennen kuin nämä suuntaviivat todella kääntyvät uusien työpaikkojen luomisen kielelle. Ja on huolestuttavaa huomata, että kansallisissa ohjelmissa, uudistusohjelmissa, joita jäsenmaat ovat komissiolle lähettäneet, niiden sitoutuminen työllisyyteen ei ole ollut niin vahvaa, se ei ole näkynyt käytännössä eikä tosiasioiden tasolla. Minä haluan teidän ohjelmastanne nostaa esiin kaksi ehdotusta, jotka meidän mielestämme ovat tämän päiväisen keskustelun ja koko tämän keskustelun ytimessä. Ensinnäkin eh, minimipalkka. Te olette tämän tabuaiheen nyt ottaneet esille ja sanoneet, että tämä on oleellinen elementti keskustelussa, jotta voidaan taistella köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan jotta voidaan sosiaalista dumpingia vastaan taistella ja jotta voidaan kannustaa sisäistä työvoiman kysyntää. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, jos halutaan tasoittaa, saada aikaan sisäistä tasapainoa Euroopan unionin alueella. Toinen ehdotus, josta tiedätte, että parlamentti teitä tukee, on ajatus siitä, että nuorille olisi olemassa jonkinlainen takuu. Toisin sanoen, että nuori henkilö ei voisi jäädä ilman työpaikkaa tai ähm, harjoittelupaikkaa tai työtä neljän kuukauden jälkeen työmarkkinoilla. Tämä on suuri ehdotus, johon me haluamme liittää konkreettisia ehdotuksia. Meidän täytyy tulevina kuukausina rahoitusnäkymien äh, puitteissa, seuraavan Eurooppa-neuvoston puitteissa teidän kanssanne yhdessä kehittää tätä ehdotusta. Kiitoksia herra komission jäsen tästä dynamiikasta, jonka puitteissa me voimme korjata strategiaa, joka liian kauan on ollut pelkkää kuri, kuria ja kuria ja joka ö, ajaa meidät päin seinää. Seuraava puhuja on sitten liberaaliryhmän puolesta edustaja Benion kaksi minuuttia. Uh, Tämä työllisyyspaketti tekee paljon positiivisia ehdotuksia jäsenvaltioille, jotka voidaan sitten panna ehdotuksissa täytäntöön jäsenvaltiotasolla kriisin selättämiseksi. Tässä puhutaan erityisesti nuorisotyöttömyydestä ja työllisyydestä, koulutuksesta, taitojen kehittämisestä ja työvoiman liikkuvuudesta. Nämä ovat yksi tärkeistä. Nämä ovat tärkeitä asioita, jotka mahdollistavat kasvun esimerkiksi vihreä talous. Kuitenkin kulmakivenä komission ehdotuksessa työllistämisestä, elpymisestä on mielestäni työmarkkinoiden rakennemuutos. Meidän ei pitäisi tehdä vain muutoksia tarkastelemalla sitä, mitä tässä ollaan tehdessä, tekemässä, vaan komission pitäisi mielestäni tehdä vaikutusarviointi työmarkkinalainsäädännöstä EU-ssa tällä hetkellä. Mielestäni tai tiedän, että on olemassa pelkoa ilmassa siitä, että tällaisilla mm, ehdotuksilla voisi olla äh, negatiivinen vaikutus työvoimaan ja sosiaaliseen äh, työllistämiseen. Mutta jos me emme onnistu nuorisotyöttömyyteen puuttumaan, niin Euroopan joidenkin jäsenvaltioiden kilpailukyvyn äh, aiheuttama vaara on todellinen. Tarvitsee saada aikaiseksi asianmukainen tasapaino, kun tehdään tällaisia uudistuksia. Nyt kun tehdään rakennemuutoksia, niin pystytään saamaan aikaiseksi vakaa perusta keski- ja pitkän aikavälin kehitykselle. Kestävä kehitys perustuu todelliseen kehitykseen eikä jatkuvaan lainaamiseen, rahan lainaamiseen. Työmarkkinauutosta muutosta varmastikin tarvitaan, mutta se ei yksissään riitä ja sen takia erityisen positiivista tässä paketissa on yrityksen tukeminen ja nuorisotyöttömyyden ehkäiseminen, jotta saataisiin aikaiseksi nuoret, jotka kehittävät taitoja. Taitojaan uudet yritykset ovat tulevaisuuden kannalta tärkeitä ja sen takia uusien yritysten luomista on tuettava ja estettävä yritysten perustamisen esteitä. ALDE-ryhmässä suhtaudutaan erittäin positiivisesti komission ja komissarin esittelemään pakettiin. Sitten vihreiden puolesta edustaja Cornelissen. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Satojen miljoonien eurooppalaisten työntekijöiden suurin huoli on juuri se, että säilyvätkö työpaikat. Työpaikkojen luomisen pitää olla ehdoton prioriteetti. Tämä on askel oikeaan suuntaan ja on hyvä, että työmarkkinavalvontaa lisätään ja että tämä on osa tätä eurooppalaista talouspoliittista ohjausjaksoa ja että pyritään ennen kaikkea luomaan vihreitä työpaikkoja. On Hienoa, että vihreät työpaikat on nostettu tähän tavoiteasetantaan. Tällä tavoin voidaan saada aikaan enemmän vähemmillä raaka-aineilla ja tätä voidaan pitää kannustimena yleiseen vihertymiseenkin. Mutta sitten talouspoliittinen unioni, pankkiunioni, poliittinen unioni, nämä asiat etenevät kovaa vauhtia. Hyvä niin, mutta sosiaalinen unioni on jäänyt vähän jalkoihin. Miten varmistumme siitä, että sosiaaliset asiat saavat niille kuuluvan painoarvon? Me emme halua, että työttömyys karkaa käsistä. Me taistelemme ylimääräistä tai ylenpalttista velanottoa vastaan, mutta meillä on myös erittäin korkeat työttömyysasteet. työttömyysluvut ovat erittäin suuret monessa paikassa. Meidän täytyy näihin sosiaalisiin asioihin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Meillä pitäisi olla yhtenäinen minimipalkka ja pitäisi ottaa käyttöön seuraamukset, jos ihmiset joutuvat köyhyyteen, vaikka he tekisivät työtä. Toivotan komissiolle onnea tässä haastavassa tehtävässä. Sitten ECR-ryhmän puolesta. Rova McIntyre. Yksi minuutti olkaa mr president paljon kiitoksia puhemies työttömyys on hyvin merkittävä huolenaihe ja toivotan tervetulleeksi komission tiedonannon työllistävästä elpymisestä mutta olen täysin toisella kannalla siitä, että Euroopan työllisyyslainsäädäntöä pitäisi harmonisoida entisestään, kun yritetään perustaa eurooppalaista minimipalkkaa tai EUn lisäkontrollia sanktioiden suhteen jäsenvaltioiden työmarkkinoilla ovat asioita, joita minä vastustan. Euroopan kasvusuunnitelmat eivät luo työpaikkoja. Yritykset ja yrittäjät luovat työpaikkoja. Meidän ei pitä, pidä ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka saavat aikaan odottamattomia vaikutuksia tai halu, vaikutuksia, joita ei haluta, ja estävät yrittäjiä tai itsensä työllistäviä kasvattamasta toi, toimintaansa ja estävät heitä työllistämästä muita. PK-yritykset ja mikroyritykset tarjoavat 90 miljoonaa yksityisen sektorin työpaikkaa EU:ssa ja niillä on valtava työpaikkojen luomis potentiaalia, innovaatio- ja kasvupotentiaalia. Meidän täytyy auttaa heitä, eikä suinkaan estää heitä toiminnasta. Sitten EFD-ryhmän puolesta kollega Helmer. Olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Uh, Arvoisa puhemies, toisen maailmansodan aikana eh, Britannian ilmavoivat olivat hyvin huolestuneita siitä, että menettävät miehiä pommituksissa. Eh, ensin he laittoivat eh, pilotin ympärille. Continued to go up harniskan ja sitten myös koneen ympärille. Ja loppujen lopuksi harniskoita oli niin paljon näissä pommikoleissa, että ne eivät enää pysyneet ilmassa, joten sitten nämä harniskat otettiin pois ja lentokoneet päästivät ajamaan kovempaa, lentämään kovempaa ja korkeammalla ja niinpä sitten miehiäkin menetettiin vähemmän. No Euroopan unioni on työmarkkinoilla sääntelytaakkaa lisännyt ja lisännyt. Se on yrittänyt suojella työntekijöitä mutta vaikutus on ollut se, että työmarkkinoista on tullut niin joustamattomat ja niin yli suojellut ja raskaat, että ne eivät kerta kaikkiaan lähde lentoon. Me tarvitsemme, nyt puhutaan vihreistä työpaikoista. Kollegojen pitäisi tietää, että hyvin monetkin, monissakin Euroopan valtioissa on tehnyt uskot, tehty uskottavia tutkimuksia, joiden mukaan jokainen vihreä työpaikka on kahden tai kolmen muun työpaikan hintainen, koska vihreää energiaa on niin kallista, että se itse asiassa estää kasvua, talouskasvua. Me tarvitsemme nyt sääntelyn purkamista ja sitten me tarvitsemme sitä, että me hylkäämme nämä vihreät tavoitteemme. Kiitos. Kiitoksia herra Helmer. Mm. Sitten GUE-ryhmän nimissä puhuu edustaja Zuber. Puolitoista minuuttia. Kiitos, herra puhemies. Tämä Euroopan komission toimenpidepaketti sisältää yhden toimenpiteen, joka vähentää palkkakustannuksia. No tämähän tarkoittaa sitä, että sosiaaliturvajärjestelmiä ollaan kovaa vauhtia yksityistämässä. Tämä näyttää huolestuttavalta. Ja meidän täytyisi pikemminkin investoida sosiaaliseen talouteen. Se, mistä tässä nyt puhutaan, on se, että suljetaan julkiset, lopetetaan julkiset palvelut ja avataan niistä uusia liiketoimintamahdollisuuksia yksityissektorille. Ja että palkat perustuisivat tuottavuuteen, no silloin työntekijöille sälytettäisiin liikaa vastuuta. Kyllähän muutkin tahot ovat vastuussa Tuota, tuottavuudesta kuin ainoastaan työntekijät. Sitten halutaan lisätä joustavuutta muun muassa työaikoihin liittyen ja halutaan edistää työntekijöiden liikkuvuutta, eli että liikkuvuus olisi ratkaisu työttömyyteen. No, minusta tässä nyt ei todellakaan olla ihan oikeilla jäljillä. Tässähän kannustetaan suoranaisiin irtisanomisiin useissa maissa tässä komissio puhuu ihan muuta kuin mihin se näillä toimenpiteillä pyrkii. Tämä on tiukkaa kurinpidollista politiikkaa, aivan uusliberalistista politiikkaa. Me haluamme lisää turvallisuutta ja parempia palkkoja työntekijöille. Sitten muut puhujat seuraavaksi. Thomas Mann, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Tämä kauan kestänyt kriisi on johtanut siihen, että työttömyys EU:ssa on selkeästi noussut ja samaan aikaan jäsenmaat menevät erilleen toisistaan. Miltä näyttää työpaikkoja luova mestarisuunnitelma? Alueet tarvitsevat räätälöityjä ratkaisuja ja Euroopassa on aina kyse menettelytavoista ja yhteis, yksimielisyydestä, joustavuudesta, vihreistä työpaikoista, kohesiorahastojen ja aluerahastojen tehokkaasta käytöstä. Tarvitaan lisää liikkuvuutta, uusia työpaikkoja, mutta myös vakaiden työpaikkojen takaamisesta. Laiton työnteko täytyy kitkeä ja kontrollia lisätä. Sitten ovat nämä prekäärit työpaikat ja dumping. Ne täytyy estää siten, että maksetaan reilusti minimipalkka on ö, työmarkkinajärjestöjen, työmarkkinaosapuolten asia. Meidän ei pidä jättää nuoria ihmisiä pulaan. Minä olen vaatinut eurooppalaista nuorisotakuuta sitä, että neljän kuukauden työttömyyden jälkeen tarvitaan lisää harjoittelupaikkoja, lisää koulutuspaikkoja ja työpaikkoja. Ja kaikille sukupolville tämä eurooppalainen investointisopimus on ajateltu kaikille. Sitä ei tosin saada rahoittaa uusilla veloilla vaan se täytyy rahoittaa muulla tavalla. Vasta sitten, kun reformit on toteutettu jäsenmaissa ja budjetit tasapainotettu, voidaan saada aikaan kestävää kasvua ja näin tämä työpaikkaintensiivinen nousukausi ja elpyminen ei jää pelkäksi haaveeksi. Kiitos. Sitten Alejandro Serkas, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Vihdoinkin jotain älykästä komission tasolta. Me emme saa elvytystä aikaan, jollei meillä ole työpaikkojen luomisstrategia. Kiitoksia tästä keskustelusta. Tulette saamaan kaiken tukemme. Mutta herra komission jäsen, teidän julkilausumanne ei riitä. Täällä tilanne on liian vakava. Nämä toimet eivät riitä. Muutama sekunti sitten sanoisin muutamassa sekunnissa pari kommenttia. Ensinnäkin komission täytyy eh, rikkoa ristiriita Euroopan unionin julkisten politiikkojen välillä. Te ette voi vaatia että varoja käytetään uudestaan, kun varoja ei ole, koska on jo muita unionin politiikkoja, jotka estävät sen, että nämä rahat käytetään koulutukseen tai muihin tuottaviin investointeihin. Ettekö te voi vaatia työvoima reformeja, jotka tuhoavat työpaikkoja. Ja ennen kaikkea, herra komission jäsen, jos todellakin halutaan nuorille eurooppalainen takuu, niin sitten te että eh, silloin ne jäsenmaat, joilla on eniten vaikeuksia, eivät pysty tekemään mitään. Minun maassani on 100 miljardia euroa pantu viiden pankin eh, pelastamiseen. Eh, eli jos kymmenesosakin tästä saataisiin eurooppalaisten nuorten pelastamiseksi, niin silloin päästäisiin jo oikeaan suuntaan. Kiitos. Sitten rouva Haakin, yksi minuutti, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitoksia puhemies. Työllistävä elpyminen, sehän on ilman muuta kovin inspiroiva otsikko. Komissio sanoi selvästi ja inspiroivasti, että työllisyys ja sosiaaliset näkökohdat eivät saa jäädä taloudellisten näkökohtien jalkoihin. Nyt haasteena on sitten tehdä näistä sanoista totta ja varmistaa, että meidän suunnitelmat ja ohjelmamme antavat eurooppalaista lisäarvoa. Yksi tärkeä ehdotus on eurooppalaisen investointipaketin luominen, johon kaikki jäsenvaltiot liittyvät kestävien työpaikkojen luomiseksi. luomiseksi. Tällä paketilla annetaan selkeä viesti kansalaisille siitä, että me vakavasti yritämme tasapainottaa uudelleen nämä, näitä tämänhetkisiä eh, vyönkiristystoimia työpaikkojen luomisella. Tiedän, että 60 prosenttia e- irlantilaisista äänestivät talouskurisopimuksen puolesta, mutta ajatuksena oli, että sitä tasapainottaisi myös työpaikkoja luova järjestely. Eurooppalainen globalisaatiorahasto on tärkeä tekijä ja vetoan jäsenvaltioihin, ettei sen jatkamista blokeerattaisi ja jotta sillä voitaisiin lisätä eurooppalaista lisäarvoa sillä, että rakennetaan lisää taitoja irtisanotuille työntekijöille. Sitten rouva Delli, puolitoista minuuttia. Arvoisa komission jäsen, olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että työllisyystilanne Euroopassa on katastrofaalinen. Neljäsosa nuorisosta on työttömänä. Mikä on tämä, tämän sukupolven kohtalo ei heitä saa uhrata. No komissio aikoo nyt työllisyyspaketilla luoda 17 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, mutta todellisuus puhuu ihan toista. Ja ne, joilla ei ole työtä, ovat entistä hankalammassa asemassa. Nyt täytyy todella ottaa tai ryhtyä ekologiseen ja sosiaaliseen muutostyöhön. Me tarvitsemme vihreitä, pysyviä työpaikkoja, joita ei voida siirtää. Tarvitaan kohdennettuja investointeja innovatiivisiin asioihin ja sosiaaliseen ja solidaariseen talouteen. Tarvitaan kunnon työpaikkoja, ilon ohjeiden mukaisesti pitää noudattaa sääntöjä ja luoda hyvät työolosuhteet ja ottaa käyttöön minimipalkka, jotta voidaan päästä eroon työtä tekevistä köyhistä ja sosiaalisesta dumppauksesta. Meillä on välineet tähän käytössämme, nyt täytyy tehdä jotain. Me tarvitsemme poliittista tahtoa, sitä ei tähän mennessä ole näkynyt, mutta se on nyt teidän vastuullanne komission puheenjohtaja Barrosokin on nostanut nuorisotyöttömyyden päätavoitteeksi jo vuosia sitten, mutta kolme vuotta tämän lausunnon jälkeen mitään konkreettista ehdotusta ei ole vielä pöydällä. Nyt on korkea aika tehdä jotain. Jacek eh, Vlosov. Seuraavaksi herra Vlosovic, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan 2020 strategia edellyttää, että 70 prosenttia tietystä Ähm, ähm, työntekijän ryhmästä täytyy saada äh, työllisyyden piiriin vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että koko ajan tarvitaan kasvua ja 5,5 työ, miljoonaa työpaikkaa pitäisi luoda. Tämä on hyvin kunnianhimoinen hanke ja jos ajatellaan tämänhetkistä julkisten talouksien ja yksittäisten jäsenmaiden talouksien tilannetta, työllisyys on noussut 9,5 10,2 prosenttiin kahdessa vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on nyt, nyt 6 miljoonaa työpaikkaa vähemmän kuin tuolloin vuonna 2010. Eh, niin sanottu ympäristöpaketti saattaa johtaa siihen, että omassa maassani Puolassa tulee puoli miljoonaa työttöntä lisää. Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sisältää myös ihan oikeita ja hyviä tavoitteita, esimerkiksi itsetyöllistämisen edistäminen ja komissiota myös vaaditaan antamaan julkisille hankinnoille enemmän huomiota. Voidaan kysyä, onko, eikö kohesiovarojen vähentäminen johda kriisin syvenemiseen? Kiitoksia. Seuraavaksi Hendel, yksi minuutti. Arvisio, arvoisa komission jäsen, on hienoa, että tässä nyt pyritään tuottavuutta kohottamaan ja pitämään kiinni järkevästä palkkapolitiikasta, mutta nyt tämä minimipalkkakysymys ja sitten, sitten tämä työllisyyden kohentaminen terveysalalla. Näiden kohdalla en usko teitä. Miten tässä voidaan toimia näin, kun jo itäiset ja eteläiset jäsenmaat ovat joutuneet vähentämään terveystointaan huomattavasti? Ja äh, nämä ovat näitä Euro Euroopan ohjausjakson maakohtaisia suosituksia, joiden nojalla pitäisi vielä karsia työpaikkoja, vielä tehostaa. Tämä ei tarkoita sitä, että näillä aloitteilla voitaisiin luoda uusia työpaikkoja. Päinvastoin säästötoimenpiteet ovat johtaneet vaikkapa Kreikassa siihen, että ihmisillä ei ole enää lääkkeitä. Nyt aina keksitään uusia pelastuspaketteja pankeille. Nyt tarvitsemme pelastuspaketteja ihmisille. Esimerkiksi lääkehuolto täytyy varmistaa kriisimaissa. Kiitos. Seuraava puhuja on Danuta Jaslovieka. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Herra Barroson esitys e, komission julkilausuman kohdalla muistutti minua erään amerikkalaisen sijoittajan sanoista. Hän oli sitä mieltä, että eivät työntekijät työnantajat, vaan kuluttajat tuovat työpaikkoja. Meidän täytyy myös tätä pitää mielessä, eh, kun mietimme, miten saamme aikaan kasvua, ja siksi meidän täytyy myös yrittää elvyttää sekä sisäistä että ulkoista kysyntää ja vaatia, eh, kehottaa jäsenmaita eh, luomaan kimmokkeita ja uusia rakenteita tätä varten. Standardisoidut työllistämistavat täytyy ottaa suurennuslasin alle. Tämä johtaa suuriin ö, ähm, kiistoihin, mitä tulee työntekijöiden oikeuksiin. Tämä johtaa myös syrjäytymiseen ja köyhyyteen ja siksi on myös hyvin tärkeää, että jäsenmaat yhdistävät työmarkkinoiden joustavuuden niiden äh, varmuuteen ja turvallisuuteen ja pitävät myös kiinni tietyistä standardeista, jotta ei synny ala-arvoisia työolosuhteita eikä syrjäytyneitä työntekijäryhmiä. Kansalaisia tulee aktivoida. Jäsenmaiden täytyy itsekin reagoida aktiivisesti näihin jatkuvasti muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin. Aivan yhtä suuri prioriteetti ovat nuorten ihmisten ongelmat. Niitäkin on käsiteltävä ja on erittäin tärkeää, että tehdään investointeja koulutukseen, ammattikoulutukseen ja jatkokoulutukseen. Euroopan komission julkilausumassa on hyvin monia hyödyllisiä ratkaisuehdotuksia ja minä toivon, että komissio myös ottaa konkreettisia lainsäädännöllisiä askelia eteenpäin. Sitten puheenvuoro edustaja Raptille. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kirje Petrope Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisa komission jäsen, oikein hyvä työllisyyspaketti paitsi että tämä täytyy saada hyvin nopeasti läpi. Pari vuotta tässä nyt on tätä jo tarvittu ja siitä puhuttu. Ja meidän täytyy todella tehdä jotain työllisyyden suhteen. Jos tässä menee vielä vuosia aikaa, kun täällä nyt kaikkea on kuunneltu, niin silloin kyllä me myöhästymme junasta. Puhemies, työmarkkinat kärsivät tällä hetkellä. Miksi? sen takia, että makrotalouspolitiikka on epäonnistunut ja tämä on johtanut kriisiin. Tämä täytyy ottaa mukaan yhtälöön. Eurobarometrin mukaan 11 e, suurimman maan sisällä kriisi on ollut suuri. Viisi kymmenestä eurooppalaisesta ja kahdeksan kymmenestä kreikkalaisesta äh, menettää mahdollisesti työpaikkansa tulevina kuukausina, jos eivät uutta löydä, he todella joutuvat köyhyyteen. Ja sitten pääsemmekin tästä joustavuuteen. Joustavuus, sitä täytyy pohtia kovasti, ei pelkästään työllisyyden näkökulmasta. Meidän täytyy pohtia tätä myös äh, varojen riittävyyden näkökulmasta. Kilpailukyky on tärkeä asia, mutta meidän täytyy ymmärtää tämä nyt kunnolla. Kilpailukyky ei koske yksittäisiä jäsenvaltioita erikseen, vaan Euroopan unionia kokonaisuudessaan, jos me haluamme vahvan Euroopan unionin ja vahvan euron. Tämän vuoksi ainahan me kuulemme siitä, että jäsenvaltiossa täytyy olla kilpailukykyisiä ja palkkojen täytyy olla kilpailukykyisiä. No minäpä kysyn sitten, että miksi emme lisäisi, nostaisi Saksan ö, palkkatasoa, koska tällä olisi kilpailuvaikutusta myös muihin maihin. Jaroslav Paska, Jana Lepto. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Paska, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari, talouden pysähtymisen, kasvun pysähtyminen Euroopassa johtaa meidät siihen, että ajattelemme sitä, että miten voisimme talouskasvua kiihdyttää. Minä voin ymmärtää kyllä unionin toteuttamistoimenpiteitä, mutta minusta tuntuu, että komissio yksinkertaisesti ei huomaa tiettyjä syitä tähän pysähtymiseen. Euroopan työntekijät menettävät työpaikkojaan, koska Euroopan yritykset siirtävät yrityksensä muihin maihin. Katsotaanpa autoteollisuutta. Kaikki, kaikki, kaikkiin paikoihin on siirrytty, esimerkiksi Kiinaan, Intian ja Venäjälle. Eh, siis ei ole mikään ihme, että meidän menekimme Euroopassa on sellainen kuin nyt on aikaisemmin ollut. Ja nyt herää kysymys siitä, että missä meidän tulomme piilevät tulevatko tulot meidän veropottimme, mutta miettikää komissaari, että minkälaisen ympäristön me luomme unioniin, jos meidän tuottajamme vähitellen siirtävät yrityksensä muualle maailmaan. Seuraavaksi Le Yksi minuutti. Kiitos puhemies, komission jäsen. Tässä on perustavanlaatuinen ristiriita tässä valinnassa. Kun budjetti valvonta yhdistetään siihen, että rajoitetaan menoja, kun yhtä aikaa sitten tuetaan pankkeja ja rahoitusmarkkinoita, niin ikään kuin yritetään yhdistää tuli ja vesi. Tällä pitäisi sitten saada aikaiseksi elpymistä Euroopassa. Työn kehittäminen voi toteutua vain niin, että rikkaus jaetaan uudella tavalla uudestaan, niin että työn korvaus työstä annettava korvaus jaetaan uudella tavalla ja sitoudutaan tuotannon muutokseen ja tätä kautta saadaan miljoonia työpaikkoja Eurooppaan. Toisaalta taas vakausmekanismi pitää korvata, joka, josta nyt on muodostunut säästömekanismi. Meillä pitäisi olla keskuspankki, joka antaa varoja sitä kautta, että saadaan uusia työpaikkoja saadaan ympäristöystävällistä kehitystä ja kehitetään julkisia palveluja, vesipalveluja ilman mitä me emme saa aikaiseksi sitä, mihin nyt pyrimme. Δίνω τώρα το λόγο στη συνάδελφο κυρία Ρεζίν. Ja seuraavaksi rouva Bastoksella on puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Vuodesta 2008 lähtien tähän päivään mennessä yli 6 miljoonaa työpaikkaa on menetetty. Omassa maassani Portugalissakin aivan valtaisaa vauhtia. Tämä on ö, kohdannut eritoten naisia, nuoria. Portugalissa Portugalissa tilanne tulee vielä pahentamaan seuraavien kahden vuoden aikana. Tämän vuoksi me tuemme tätä uutta työllisyyspakettia ja me haluaisimme onnitella komission jäseniltä. Meidän täytyy lähteä liikkeelle perusperiaatteesta eli taloudellisen kasvun saavuttamisesta. Jäsenvaltioiden täytyy ponnistella vielä kovemmin työllisyyden luomiseksi. Meidän täytyy luoda uusia työpaikkoja, vähentää työn kustannuksia ja antaa mahdollisuus uusille yrityksille, yrityksille myös PK-yrityksille, jotka luovat paljon työpaikkoja. Kansallisten työllisyyspolitiikkojen politiikkojen pitää pitää mielessään kaikista tärkeimmät työllistävät alat, esimerkiksi teknologia, viestintä ja terveysala. Tänä päivänä, kun niin kuin tiedonannossakin sanottiin, täytyy ö, sulkea tätä kuilua yhtäältä vaadittavan työhön vaadittavan pätevyyden ja toisaalta työmarkkinan vaatimusten välillä. Rakennerahaston varoja täytyy käyttää käytännössä työpaikkojen luomiseksi. Tämä on aivan äärimmäisen hyvä väline työllisyyden parantamiseksi Euroopassa. Lopuksi yritysten sosiaalisen vastuun täytyy myös olla ajan tasalla niin, että kansalaiset saavat kaiken hyödyn irti. Kiitoksia. Ruopastos seuraavaksi Costello, siis yksi minuutti puheenvuoroa. Kiitos puhemies komission jäsen Irlannin kansanäänestyksen opetus oli se, että puhumme kolikon samoista puolista oikeastaan. Irlanti välitti selkeän viestin suhteessa kasvuagendaan. Me haluamme investointiohjelmalla laadukkaita työpaikkoja ja kasvua, kestävyyttä, niin että työntekijöiden oikeuksia kunnioitaan, edistetään sosiaalista tasa-arvoa ja vältetään sosiaalista polkumyyntiä kun ajattelemme osa-aikatyöntekijöitä, kotityöntekijöitä ja myös pimeillä markkinoilla työntekijöitä. Me haluamme saada aikaiseksi vihreää taloutta niin, että rahoitusta on saatavilla PK-yrityksille, jotka ovat talouden selkäranka Euroopassa. Meidän on myös puututtava nuorisotyyttömyyteen niin, että meillä on sitova nuorisotakeet. Liian monet nuoret ovat harjoittelussa – eivätkä saa varsinaista palkkaa. Komission jäsen Euroopan parlamentin sitoutuminen työpaikkoihin ja kasvuun on todellista. Me mielellämme teemme tämän ehdotuksen parissa työtä, että saamme todellisia tuloksia. Kiitos. Την κυρία Κώστελο διαδέχεται στο βήμα η συνάδελφος κυρία Βερόνικα Λόπε Φοντανέ για 1,5 λεπτό. Ja seuraavaksi Lope Fontanje puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, ensinnäkin haluaisin onnitella teitä, koska tämä komission ehdotus työllisyyspaketista on äärimmäisen tärkeä. Tämä on hyvin kunnianhimoinen haaste ja hyvin hankala nykyisissä kriisiolosuhteissa, mutta meidän täytyy saavuttaa tämä ajatellen strategiaa 2020 ja luoda uusia työpaikkoja. Jotta tämä tavoite voitaisiin saavuttaa, on välttämätöntä uudistaa työmarkkinoita niin, että niistä tulee mukaanottavampia ja dynaamisempia. Ja siellä täytyy olla työntekijöitä, joilla on pätevyys eri tehtäviin, ja, jotka eivät, tässä ei, työntekijöiden täytyy pystyä hyödyntämään kaikkea potentiaaliansa ja yritysten täytyy pystyä luomaan uusia työpaikkoja. Tässä täytyy olla myös sellaista talouspolitiikkaa, joka kannustaa työllistämiseen. Täytyy myös tukea uusia nousevia yrityksiä ja panostaa vahvoille sektoreille, joilla voidaan luoda uusia työpaikkoja. Tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon heikommassa asemassa olevat ryhmät, kuten naiset ja nuoret. Ja lisäksi on tärkeää myös taistella epävirallista mustaa taloutta vastaan. Yhä enemmän on myös avoimia työpaikkoja, joihin ei löydetä työntekijöitä, koska pätevyyksiä ei löydy. Meidän täytyy pystyä paremmin suunnittelemaan työmarkkinoiden vaatimuksia varten koulutusta. Ja meidän täytyy saada aikaiseksi myös maantieteellistä liikkuvuutta. Tämän tähden täytyy siirtyä päättäväisesti kohti eurooppalaisia työmarkkinoita. Kiitos puhemies. Kiitoksia rouva kollega. Seuraavana on puheenvuoro herra Koferatilla. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi pyrkiä saavuttamaan kaksi tavoitetta yhdessä. Ensimmäinen kohta koskee uusia työpaikkoja. Me tiedämme, että tässä kohdin tärkeimmät henkilöt, joiden puolelle meidän pitäisi kääntyä, ovat nuoret. Ja tärkeintä tässä välineenä on koulutus. Kaikki investoinnit koulutukseen voivat loppujen lopuksi luoda kasvua ja saada tyydyttävää sosiaalista kehitystä aikaan. Eli kaikki välineet, mitä voidaan, pyytää, mitä voidaan käyttää pimeän työn vastaisen toimintaan, niin niitä pitäisi käyttää siis ei voi olla sellaisia työntekijöitä, joilla ei ole mitään oikeuksia, ei edes kansalaisoikeuksia, koska kyseessä ovat usein sellaiset ihmiset, jotka tulevat maahan, vaikka heillä ei ole edes maassaolo-oikeutta. Silloin he joutuvat hyvin vaikeaan tilanteeseen. On riistoa ja myöskin työmarkkinat vääristyvät. Siksi meidän pitää siihen puuttua ja samaan aikaan meidän pitää luoda nuorille työpaikkoja ja sitten meidän pitää tutkiskella, että mitä on, mutta mikä on lainsäädännön ulkopuolella. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Konstantinos Pupakis, kaksi minuuttia. Puhemies, työttömyys on valtava eurooppalainen ongelma, jolla on vaikutuksia kohesioon. Aina sanotaan, että täytyy toimia täytyy ryhtyä toimiin. Eurobarometrin mukaan eurooppalaiset ennen kaikkea ovat huolissaan työttömyydestä. Tämä on unionille valtava haaste. Kiire, kiire on nyt myös välitön. Tietyissä maissa tämä budjettikuri on epäonnistunut. Se on johtanut nimenomaan pahenevaan työttömyystilanteeseen. Kansalaiset ovat työmarkkinoiden ulkopuolella Nuoret ovat jopa 25 prosenttisesti työttöminä tietyissä maissa. Ja ihmiset ovat ikään kuin tuomittuja maahanmuuttoon. Se on oikeastaan ainut vaihtoehto. Työllistyminen ei missään muotoa ole helpottunut. Tämä on johtanut taantumaan ja köyhyyteen. Meidän täytyy saada luoduksi parempi ympäristö. Taloudellinen kestävyys ei toteudu sillä tavalla, että että yhteiskunta ikään kuin tukahdutetaan. Me tarvitsemme investointeja yhteiskuntaan. Haluaisin muistuttaa, että Kreikan kaltaiset jäsenvaltiot, jotka ovat saaneet taloudellista tukea, eivät voi jäädä ulkopuolelle EU 2020 strategian tavoitteista. Eli vaaditaan sellaista politiikan yhdistämistä, joka takaa talouden tervehdyttämisen ja yhtä aikaa huomioidaan kasvu ja työllisyys ja kestävyys. Komission jäsen, te tiedätte tämän oikein hyvin. Te olette herkkänä näille aiheille. Mehän haluamme aina olla lähellä yhteiskuntaa ja ongelmia. Eh, Kiitoksia Pupakis. Ja seuraava puheenvuoro on Rouva Kinga Könsillä. Yksi minuutti. Kiitoksia puheenvuorosta. Fiatalok munkanélkülisége, de a fiatalok... Kiitoksia puheenvuorosta. Työttömyys on lisääntynyt suuressa määrin ja varsinkin nuorten parissa, mutta myöskin vanhempien kohdalla jopa keski olevien alle 45-vuotiaiden ja pienten lasten äitien kohdalla työttömyys on voimakkaasti lisääntynyt. On olemassa tiettyjä kysymyksiä, joihin haluaisin kiinnittää huomion. Sosiaaliset yritykset ovat tärkeässä roolissa ähm, tämän kriisin seuraamusten vastaisessa taistelussa. Pitäisi Euroopan tasolla luoda puitesäännöt ähm, ja mm, yksinkertaistamista ja uusia jatkokoulutusmahdollisuuksia. Toiseksi olemassa oleva järjestelmä ei toimi optimaalisesti pätevöitymistä ei hyväksytä tasavertaisesti. Eh, eläkeoikeudet ovat liian eh, monimutkaisia ja eläkeoikeuksien siirtäminen ei toimi. Ja kuten olemme todenneet, niin me emme ole onnistuneet luomaan vapaata työvoiman liikkuvuutta Euroopassa. Kiitoksia. Seuraavaksi Heinz Becker, kaksi, yksi minuutti. Puhemies, herra komissaari, arvoisat kollegat. Euroopan konsepti haasteiden vastaamiseksi ei tunne Euroopan rahoituksen konsolidointia tai intensiivistä kasvua, niin kuin muutamat populistit yrittävät kansalaisille esittää. Tietenkin on vastuu saavuttaa kummatkin tavoitteet. Ja jos ajatellaan tätä komission tiedonantoa, niin siinä mennään eteenpäin. Minusta on hyvä, että hyväksytään vihreän ja valkoinen talous ja tämä dualistinen jako ja funktionaalinen talous ja että nuoriso takusta puhutaan ja että elinikäistä Mm, oppimista toteutetaan yhä voimakkaammin vanhempien työntekijöiden kohdalla ja että myöskin hyvin selkeästi olemassa olevat määrärahat määritellään. Eli nyt on kyseessä vain se, että nämä ilmoitetut toimenpiteet täytäntöön pannaan. Minä huomaan tämän komission julkilausumasta ja komissaarin julkilausumasta, mutta jos ajatellaan, että meillä on oikeutettu tavoite, että me emme ole menetetty sukupolvi, niin tämä koskee kumpaakin pilaria eh, ja sukupolvien välistä solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tietenkin tämä alkaa suurimman eh, ongelman ratkaisusta tänä päivänä, eli työpaikkaongelmista, mutta se johtaa myöskin eh, vastuullisten velkojen takaisinmaksamisen. Minä toivon, että me emme pelaa toinen toisiamme vastaan, vaan että yhdessä tavoitteet yritämme saavuttaa. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Becker. En näe Rova Matera nyt salissa. Sitten aloitamme Catch the Eye-menettelyn ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Rova Kukovic. Kukovic. Marja Kukovic. Nova delovna mesta so... Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on omassa päässämme uusia työpaikkoja. Me näemme miljoonia nuoria, jotka itse pyrkivät työmarkkinoille, mutta monilla ei ole rohkeutta toteuttaa omia ideoitaan. He eivät myöskään tiedä, miten ne pystyisi toteuttamaan. Ja työntekomahdollisuus voisi olla myöskin tukipalveluissa tai terveydenhuollon alalla, niin kuin komissio ja komissaari julkilausumassaan suosittelee. Ja eh, yksi nuorten ryhmä on näkövammaisille kehittänyt tukipalveluja eh, eh, mutta siitä, että tämä, idea syntyi ja että päästiin Eh, lopullisen kuluttajan asti, niin se vaati pitkän aikaa ja poliitikkojen roolina on tätä matkaa lyhentää. Jos ajatellaan erityisiä tarpeita omavia ihmisiä, niin heidän markkinansa ovat erityisen tärkeitä työmarkkinoilla. Kiitoksia ja sitten seuraava puheenvuoro Luka Petrov. Vielen herzlichen Dank, äh, domnule președinte, stimați colegi suntem cu toții de acord că viitor... Kiitoksia. Niin, tulevaisuus kuuluu nuoremmalle sukupolvelle. Valitettavasti Euroopassa nuoriso on kaikista eniten joutunut kärsimään työmarkkinoiden ongelmista. Joissakin jäsenvaltioissa tilanne on varsin hävy, hävi, hälyttävä. Ja mielestäni on välttämätöntä välittömästi ryhtyä toimiin, jotta voidaan parantaa nuorempien sukupolvien tilannetta niin EU- kuin kansallisella tasollakin. Kehottaisin jäsenvaltioita kiinnittämään enemmän huomiota tähän väestön ryhmään ja ottamaan mukaan tulevissa kansallisissa strategiasuunnitelmissa hyvin rahoitettuja ohjelmia ja suunnitelmia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Meidän pitäisi hyödyntää kaikkia yhteisön ohjelmia ja politiikkoja, jotta voitaisiin varmistaa hyvä, vauras tulevaisuus eurooppalaisille nuorille sukupolville. Seuraavaksi Elisabeth Schröder. Kiitoksia puhemies. Herra komissaari, minusta on hyvä, että työllisyys paketissa, kun jonka, josta kerrotte raportin Euroopan parlamentille, että olette sanoneet, että kahdeksan miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 pitäisi perustaa. No se olisi mahdollista, mutta silloin komission pitäisi asettaa teollisuuspoliittiset kehykset, pitkän tähtäyksen kehyksen, ja silloin se merkitsee, että jos ei ole Eh, kunnianhimoista energiatehokkuusdirektiiviä saatu aikaan, niin silloin rakennustyömailla eh, se merkitsee, että heitä riistetään. Eli teidän pitää pyrkiä yhdessä kollegojanne kanssa siihen, että me saamme nämä teollisuuspoliittiset kehykset. Muuten voin kertoa jo nyt, että tämä ennuste, minkä te teitte on hyödytön ja sitä me emme tässä Euroopan unionissa voi sallia, koska unionin luotettavuus riippuu siitä. Ja seuraavaksi Jan Koslovskille puheenvuoro. Pani przewodniczący, Puhemies, komission jäsen. Uusien työpaikkojen luominen on peruskeino, jolla voimme akuutit ongelmat ratkaista köyhyyden ja työttömyyden erityisesti nuorten kohdalla. Tämä on ainut tie, jolla pääsemme takaisin kiinni kasvuun. Meidän pitää edistää yrittäjyyttä ja poistaa byrokratiaa sekä lainsäädännöllisiä esteitä, jotka haittaavat pk-yritysten kehittymistä. 17 prosenttia työpaikoista on kuitenkin sillä alalla, ei ole koulutuksen ja työllisyyden välillä riittävästi yhteyksiä. Työttömyys on korkealla tasolla ja siitäkään huolimatta paikkoja ei ole yhtään enempää. No, nuoret korkeasti koulutetut eivät ole valmiita perustamaan omia yrityksiään, jos eivät saa työpaikkaa. Nyt tarvitaan kaikilla tasoilla uusia ratkaisuja. Kiitos. Το λόγο έχει τώρα η συνάδελφος κυρία Εύελ. Ja seuraavaksi rouva Evelyn Regner. Kiitoksia puhemies, herra komissaari. Minä olen havainnut tässä keskustelussa yhden seikan tässä isossa salissa, eli tämä aihe olisi ollut niin tärkeä, että salin olisi pitänyt olla täynnä. Työttömät Euroopassa olisivat sen ansainneet. Meillä on Euroopan unionin sopimuksessa työllisyystavoitteemme. Meillä on paljon edellytyksiä tästä aiheessa, joita meidän pitäisi vakavasti käsitellä. Yksi kommentti minulta. Viime keskustelussa, kun puhuttiin nuorisotyöttömyydestä, niin te sanoitte hyvin tärkeän asian ja se sopii tähän, eli että on välttämätöntä pitää yleiskuva mielessä, eli kysyntään suuntautunut makrotaloudellinen talouspolitiikka. Muuten me emme pysty työttömyyttä ratkaisemaan. Meillä täytyy olla talouspolitiikka, ja varsinkin rahoituspuitteet, jotka pidämme mielessämme ja antaa varoja niille jo, kunnioitusta, joka kuuluu työ, Euroopan työttömille. Kiitoksia. No niin, ja nyt olemme tämän Catch menettelyn käyneet läpi ja nyt on komissaari Andorin vuoro, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin ensinnäkin kiittää teitä tästä hyvin rikasta keskustelusta. Se on ollut minun mielestänikin erittäin rakentava ja sillä saatiin komissiolle hyvin selvä ja kirkas viesti työllisyyspaketista ja tulevasta etenemistavasta. Me emme ole keskustelleet, meidän täytyy keskustella ei pelkästään tästä asiakirjasta, vaan myös panna täytäntöön se, mitä on puhuttu. Olen varmasti olen varma, että olette tietoisia niistä toimista, joihin komissio on jo ryhtynyt, samoin kuin laajemmista työllisyysohjelmista ja politikoista. Ja ensi viikolla meillä on työmarkkinaosapuolten työryhmä, ja siellä pyrimme saattamaan loppuun tiettyjä työttömyyspaketin seikkoja. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä merkitystä, joka monilla tällä esityillä, esitetyillä huomioilla on työllisyyspolitiikan laajemmasta kontekstista, koska todellakaan työllisyyttä ei voi erottaa laajemmasta talouden maisemasta. kolmas osa EU-tason työttömyydestä johtuu kriisistä ja joissakin jäsenvaltioissa kysymys on 50 prosentista tai jopa enemmästäkin. Joten jos me haluamme saada aikaiseksi tuloksia työllisyyden parantamiseksi, niin tämä on vahvasti liitoksista, liitoksissa vastauksiimme kriisiin ja taloussektorin ongelmiin. Millä tavalla voidaan tarttua julkisen sektorin velkaongelmaan – ja yksityisen sektorin toimintaan. Mitä nopeammin me saamme toimivia ratkaisuja ja mitä pikemmin saamme makrotaloussektorin tarttumaan työllisyysongelmiin, sitä parempi. Mutta on selvää, että meidän täytyy kulkea tällä tiellä ja löytää suorempia ratkaisuja työllisyyden parantamiseksi ja työttömien auttamiseksi. Kun me puhumme kontekstista, niin on tärkeää ottaa huomioon tämä investointikysymys ja reaalitalouden tilanne. Olen täysin yhtä mieltä edustaja Harkinin kanssa investointien merkityksestä, investointipolitiikasta. Schrater ja Paska, teille sanoisin, että komissio tekee vahvaa työtä nyt vahvistaakseen elinkeinopolitiikkaa ja sen henkilöstöulottuvuutta, inhimillistä ulottuvuutta osaamisen parantamista ja kestävien työpaikkojen luominen on äärimmäisen tärkeä seikka. Työllisyyspaketti pitäisi nähdä uuden talousparadigman rakennuspalikkana. Jos tarkastellaan palkkoja ja ö, kysyntää osana työllisyyspakettia tai jos otetaan huomioon työmarkkinaosapuolten mukana olo työllisyyden, työllisyyden parantamiseksi, niin kyllä tämä avaa meille uusia mahdollisuuksia. Meidän täytyy pystyä paremmin eri tasoilla ja tehokkaammalla tavalla keskittymään työpaikkojen luomiseen ja laadukkaisiin työpaikkoihin. Monet teistä, en nyt luettele kaikkia nimiä, mutta monet teistä ovat täällä korostaneet, miten tärkeää on auttaa ihmisiä. Viime kerralla Strasbourgissa me kävimme erillistä keskustelua tästä. Minä voin kertoa teille, että paljon on jo tehty. Paljon tapahtuu tälläkin hetkellä. Viime viikolla vierailin Italiassa ja siellä on merkittävää rakennerahastojen panostusta nuoriin. Pelkästään Sisiliassa yhdellä alueella – puhutaan melkein puolesta ähm, miljardista eurosta, miljoonasta eurosta. Ja tämä on vain pienellä alueella Sisiliassa siis, ei koske koko Italiaa. Kahdeksassa jäsenvaltiossa, jossa työttömyys on kaikista äh, pahin, siellä äh, niiden osalta valmistellaan nyt tätä nuorisotakuuta, josta Rova Beres ja muutkin täällä puhuivat. Tämän, tästä pitäisi saada tuloksia. Meidän täytyy tehdä y- läheistä yhteistyötä neuvoston kanssa ja ennen vuoden loppua siis pitäisi tuloksia saada aikaiseksi. Vielä jää nähtäväksi, mitä konkreettisia ratkaisuja voidaan löytää niin, että saadaan mahdollisimman hyvä ja tehokas lopputulos aikaiseksi. Meidän pitäisi myös luoda laatu puitteistot ja tästähän on tällä hetkellä menossa kuuleminen. Yritysten, yritysten roolia, makrorahoituksen roolia, Benny ja McIntyre korostivat tätä kovasti. Tämä on sellainen ulottuvuus, joka usein kenties unohtuukin. Mahdollisesti sen vuoksi, että nuoret sukupolvet eivät ole välttämättä että tietoisia omista mahdollisuuks, mahdollisuuksistaan yritysmaailmassa. Otan esimerkiksi tässä taas Italian. Edelliset aikaisemmat sukupolvet ovat olleet pk-yrityksessä mukana, mutta tietotaito ei ole välttämättä siirtynyt nuorille. Meidän täytyy pystyä suoraan tukemaan mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä niin, että niillä on parempi rahoituksen saatavuus käytettävissään. Yritysmaailman osalta, no aivan oikein täällä korostettiinkin sosiaalisia yrityksiä. Rova Göns esimerkiksi korosti tätä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kontekstissa. Olen täysin yhtä mieltä kanssanne tästä. Me olemme edistyneet tällä alalla läheisessä yhteistyössä Michel Vahnierin kanssa, joka puhui täällä aikaisemmin ennen minua. Olemme myös tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Viime viikolla järjestettiin Brysselissä seminaari, jossa mukana olivat jäsenvaltioiden edustajat ja keskustelimme sosiaalisen talouden edistämisestä kaikissa jäsenvaltioissa. Ja täällä voi olla myös mahdollisuus tämän kautta ottaa heikommassa asemassa olevat ryhmät mukaan työmarkkinoille, mukaan lukien vammaiset. Loppujen lopuksi kaikki nämä eri välineet, oli kysymys nuorista tai sosiaalista taloudesta, niin rahoitusvälinekeskustelua ei voida välttää. Tätä, tätä keskustelua käydään parlamentissa ja komissiossa. Meidän ei pitäisi keskittyä pelkästään nykyisiin varoihin, vaan rahoitusvälineiden vakaaseen rahoitukseen niin, että tässä voidaan suoraan auttaa ihmisiä. Euroopan sosiaalirahasto tarvitsee tässä nyt ennen kaikkea ö, rahoitusturvan. Te näitte tämän komission ehdotuksessa ja voin olla vain täysin yhtä mieltä Rova Harkinin kanssa Euroopan, eurooppalaisesta globalisaation sopeutusrahastosta olisi todella ongelmallista, jos tämän rahaston toiminta ei enää jatkuisi. Ja minä todella toivon Euroopan parlamentin tukea niin, että tämä globalisaatiorahasto saadaan myös säilytettyä tulevaisuutta varten. Kiitokset. Monet kiitokset, herra komissaari. Minä sain päätöslauselma esityksen ja huomenna kello 12 siitä äänestetään ja sitten ryhdymme käsittelemään seuraavaa mietintöä Janos Aderilta vaarallisista aineista aiheutuvat suuronnettomuusvaarat. Ensinnäkin